Tämä kutsuttiin koolle tämä kokous 17.6.2010 ja 17. päivän pöytäkirja ja silloin hyväksytty tekstit ovat tutustuttavissa. Onko kommentteja? Ellei ole, niin pöytäkirja on hyväksytty. Przekazać Państwu krótką informację. Dziś rano wróciłem z dwudniowej... Haluaisin lyhyesti kertoa tässä, että tänä aamuna palasin vierailulta, virallisessa vierailulta Venäjälle ja tämä on ollut ensimmäinen puhemiehen vierailu Venäjälle 12 vuoteen. Moskovassa tavasin, tapasin presidentti Medvedevin ja Duuman henkilöstöä, myöskin Sergei Miranovin, joka on ulkoministeri ja energiaministeri. Me keskustelimme EUn ja Venäjän suhteista osana modernisaatiokumppanuutta ja myöskin keskustelimme uudesta EUn ja Venäjän federaation välisestä sopimuksesta. Muistakin aiheista keskusteltiin, pitäen sisällä myöskin ihmisoikeuskysymykset. Tapasin myöskin kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajien, esimerkiksi Memorialin edustajia, joka voitti Saharov-palkinnon vuonna 2009. Moskovassa ollessani kaasukiista Venäjän ja valko -Venäjän välillä on kiihtynyt ja kerroin viranomaisille siellä, kuinka huolestuneita olemme tästä aiheesta ja pyysin näitä osapuolia noudattamaan sopimusvelvoitteitaan taatakseen kaasuntoimitukset Eurooppaan. Huomioin myös, että asianmukaisissa, asiaan liittyvissä valko ja Venäjän välisissä sopimusehdoissa pitäisi olla asianmukaiset klausuulit, jotka takaisivat kaasutoimitukset Eurooppaan. Se on meille tietysti kaikkein tärkein asia. Neuvosto ja komissio tarkastelevat asiaa myös ja ehkäpä molemmat edustajat voisivat päivittää meitä tästä tilanteesta tämän istunnon aikana. Ja tilannehan muuttuu muuttuu. Joka tunti tulee uutta tietoa tästä kiistasta. Hyvät kollegat, tiedoksenne kerron, että Indonesian valtuuskunnan edustajat ovat mukana tuolla vieras galleriassa ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi hänen korkeutensa Kemas Asistambulalin. Delegacja Indonezji gości dziś w parlamencie w związku z siódmym... Indonesian valtuuskunta on täällä kan... E- e- Euroopan parlamentin EUn ja Indonesian välisen interparlamentaarisen ryhmän kokouksen seurannaisena ja siinähän käsitellään erityisesti ASEAN järjestön asioita. Indonesia on ensimmäinen maa, jonka kanssa EU solmi vuonna 2009 ystävyys- ja yhteistyösopimuksen. Ja suurella ilolla toivotan tervetulleeksi Indonesian parlamentin edustajat joukkoomme. No sitten seuraava tiedotusasia koskee herra Mike Natrasia, edustaja Mike Natrasia. Hän on jättänyt EFD-ryhmän 23 kesäkuuta eteenpäin hän kuuluu sitoutumattomien joukkoon. Alankomaiden toimivaltaiset viranomaiset ovat kertoneet minulle, että Louis Vontesin sijalle tulee Lukas Hartung ja Rova Janin Hennis Flashertin tilalle tulee herra Jan Mulder 22. kesäkuuta 2010 lähtien, eli käilisestä lähtien. Toivotan tervetulleeksi nämä uudet kollegat joukkoomme. Bardzo proszę. Dziękuję. Kiitoksia. Ja sitten artiklan Euroopan parlamentin ohjesäännön kolmoskohdan, kakkosalakohdan mukaisesti on otettu tässä huomioon ja herra Lukas ja, ja anteeksi herra Harton ja Mulder osallistuvat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 eurooppalaisen nopean hälytysjärjestelmän perustamista pedofiilien ja seksuaalisen häirintään liittyvien rikosten jäljittämiseksi on allekirjoitettu. Haluaisin onnitella kollegoita tästä. Ja siksi artiklan 123 nojalla nämä julkilausumat julkaistaan ja myöskin allekirjoittaneet nimet sisällytetään kokouksen pöytäkirjaan. Ja seuraava kohta esityslistalla koskee Euroopan, Euroopan neuvostoa, neuvoston päätelmiä 17.6. kokouksesta. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi joukkoomme Euroopan neuvoston puheenjohtajan ja myöskin Euroopan komission puheenjohtajan Hyvät herrat, tervetuloa ja siirrymme sitten pian keskusteluosuuteen, mutta vielä sitä ennen kuulemme herra Van Rompain, eli Euroopan neuvoston puheenjohtajan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. President of the European... Euroopan parlamentin puhemies, Euroopan komission puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä oli ensimmäinen Eurooppa-neuvoston kokous sen jälkeen, kun minusta tuli neuvoston puheenjohtaja, jota ei hallinnut välitön kriisitunnelma. Se oli aivan tavanomainen kokous ja